kollegat, hyvät naiset ja herrat, meillä on tänään suuri kunnia toivottaa tervetulleeksi presidentti Mahmoud Abbas. Hyvä herra Abbas, haluaisin kiittää teitä vielä sydä, kerran sydämellisesti siitä, että vastasitte Euroopan parlamentin kutsuun. Toivotan teidät sydämellisesti tervetulleeksi tänne parlamenttiin. Hyvät suhteet Palestiinaan ovat meille Euroopan unionissa erittäin tärkeät. EU on Palestiinan tärkein kumppani taloudellisessa ja humanitaarisessa yhteistyössä ja vakaa ja toimiva Palestiina on meille kaikille myös moraalinen tehtävä. Hyvä presidentti Abbas, te olette elämänne tarjonneet Palestiinan tunnista, tunnustamisella. Te olitte Oslon sopimuksen ja Madridin sopimuksen arkkitehtejä, jotka ovat yhäkin virstanpylväitä tässä rauhanprosessissa. Teidän puheenne on tärkeä viesti siitä, että meillä on halua ylläpitää toivoa rauhasta Israelin ja Palestiinan kanssa. Eilähän meillä on Israelin presidentin Rivlinin puhe täällä. Haluaisin huomioida Riika Mogherinin korkean edustajan ponnisteluja, joka tänä aamuna ja eilenkin oli täällä paikalla kuulemassa. Sydämesti tervetuloa, Rova Mogherini. Euroopan parlamentti syyskuussa 2015 kannatti kahden valtion ratkaisua vuoden 67 rajojen perusteella niin, että Jerusalem olisi pääkaupunki. Tässä kahden valtion ratkaisussa meillä pitäisi olla turvassa elävä Israelin valtiosta korostin eilen, ja riippumaton, demokraattinen, elinvoimainen, elinkelpoinen Palestiinan valtiosta halusin tänä päivänä korostaa. Niiden tulisi pystyä elämään turvassa rinnakkain, ja jotta tämä voitaisiin taata, väkivaltaisuudet on ensin saatava päätökseen mikään poliittinen tavoite ei perustele sokeaa vihaa tai vainoa tai terrorismia. Euroopan parlamentti tuomitsee siirtokuntien, isoisten siirtokuntien äh, äh, rakentamisen ja äh, ohjusiskut. Se on vedonnut siihen, että päästäisiin rauhaan. Ja juuri tämä rauhan toive, empatia sekä palestinalaisten keskuudessa että palestinalaisten ja israelilaisten välillä on erittäin tärkeä osa rauhanprosessia. Herra Abbas, eh, sitä te puolustatte vielä kerran sydämellisesti tervetulleeksi kaikkien Euroopan parlamentin jäsenten nimissä ja annan teille puheenvuoron. Thank you.